Dear colleagues, uh, good afternoon. Um, we begin point one. No niin hyvät kollegat, oikein hyvää iltapäivää. Hyväksymme tässä kohta esitysistä, mutta ehdotan muutosta kohti neljä. Käsittelemme sen huomenna kello kymmenen. Mikäli mitään huomautuksia ei ole siihen, niin hyväksymme esityslistan tällaisena. Sitten puheenjohtajan ilmoituksista. Kroatia ja Geelin tulkkausta valitettavasti ei ole tarjolla tänään eikä huomenna. Sitten koordinaattoreiden suosituksen tukemisesta työjärjestyksen mukaan 5. helmikuuta koordinaattorin paperit löytyvät asiakirjasta sitten Makovei on nimitetty esittelijäksi Schengen, Schengenin säännöstö ja informointijärjestelmien osalta Bulgariassa. Sitten lausunnon niin, nimitys, Sikonen on nimitetty valmistelijaksi kulttuurituotteiden tuontiasian. Tämä on Im, Intan ja Imkon kanssa yhdessä jaettu asia. Jos voitte tukea niin voitte tukea, hyvä. Sitten menemme pöytä, pöytäkarjojen hyväksymiseen 8. ja 27, toukokuuta ja marraskuun kokoukset, mikäli heitä on huomautuksen, ne on hyväksytty. Ymmärrän, että edustaja Metsolalla on tässä työjärjestyspuheenvuoro. Robert, ole hyvä. Thank you, Chair. Before... Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin aloitamme, haluaisin lyhyesti selittää järkytyksen siitä, että viisi kuukautta poliittisen toimittaja Daphne Koalagalitsian murhaamisen jälkeen toinen tutkiva toimittaja on surmattu. Janku Tchernak, korrupti on tutkiva toimittaja turmattiin tyttömensä kanssa Slovakiassa viime yönä. Hän oli 27-vuotias, samalta mitä voidaan hyväksyä. Tästä syystä Euroopan kansapuolelle pyytää, että valiokunta pitäisi hiljaisen hetken kunnioittaakseen heidän uhraustaan totuuden paristamiseksi heidän perintöönsä tunnioittamiseksi ja myöskin sen toistamiseksi, että oikeusvaltio, sananvapaus ovat meidän Euroopan unionimme kulmakiviä ja että me hyväksy, että niitä poljetaan missään. Joten nyt olemme surullisia, mutta huomenna vaadimme lisätoimia. Thank you, um, Mrs. Metsola. Tästä edustaja Metsola. Näen, että kollegat hyväksyvät tämän. Kiitoksia tästä. Metsolan ehdotuksesta hiljaisen hetken viettämiseksi Jan Kusiakin muistoksiin tsekkiläinen toimittaja 27-vuotias, niin voisimmeko nyt pitää tämän hiljaisen hetken? Kiitoksia. Thank you, colleagues. Kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme esityslistalla olevan ensimmäisen käsiteltävään asiaan. Se on äh, esittelee Stevensen asia. Neuvoston päätös terrorismin ennaltaehkäisy koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta sekä siihen liittyvästä lisäpöytäkirjasta. Haluaisin muistuttaa, että tämä hyväksyntämenettely ja ainoastaan menettelyä koskevia tarkistuksia otetaan käsiteltäväksi. Anna, anna puheenvuoron ensin esittelijälle, Stevensille ja sitten varjoesittelijöille. Ja ymmärrän, että oikeuden yksikkö myös haluaa käyttää puheenvuoron. Siellä on tätä asiaa seurattu. Nyt antaisin puheenvuoron Helgalle alustusta varten ensin. Thank you, Mr. Chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos kollegoilleni. Haluaisin esitellä tänään kaksi mietintöä, jotka liittyvät terrorismin torjuntaan. Terrorismin torjunta on globaali asia ja meidän täytyy toimia yhdessä kumppaniemme kanssa. Kollegani Holma ja joka myöskin on esittelijänä valiokunnassa, on saanut aikaan edistystä terrorismidirektiivin kanssa 15. maaliskuuta 2017. Ja ilmeisesti myöskin Euroopan neuvoston yleissopimus ja sen lisäpöytäkirja on jo allekirjoitettu EUn puolesta viime lokakuussa 2015 Riikassa Latviassa, jälkeen kun se oli saatu päätökseen. Ja sitten neuvosto 18. joulukuuta 2017 pyysi, että Euroopan parlamentti hyväksyisi nämä kaksi neuvoston päätöstä, joista tänään keskustellaan. Ja yksi asia, joka täytyy ottaa esille, on se, että nämä kaksi tekstiä keskittyvät yhteistyöhön EUn ulkopuolisten kumppanien kanssa, ja se liittyy rikosoikeudellisiin kohtiin YK päätöslauselmasta 2178 vuodelta 2014 ja lisäpöytäkirjalla siinä on ehdotuksia esimerkiksi, että meillä olisi jonkinlainen ryhmä, joka torjuu terrorismia. Me kävisimme ulkomailla tutustumassa terrorismiin liittyviin kysymyksiin, kuten rahoitukseen. Ja näistä asioista pitää tehdä rikoksia, ja tämä on terrorismidirektiivin mukaista. Ja kuten selitysosassa on, perusteluissa on todettu, vieras taistelijat ovat tärkeä kysymys, ja kaikki Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ovat pyytäneet, että puuttuttaisiin tähän uuteen ilmiöön. Tämä vahvistaisi turvallisuutta ja terrorismin vastaisia toimia myös EUn ulkopuolella. Pöytäkirjassa puhutaan myöskin 24 tunnin verkostosta, johon voi ottaa yhteyttä, ja näin voitaisiin nopeasti vaihtaa tietoja. Ja täytyy vielä sanoa, että Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ovat jo perustaneet verkoston, jossa on kansallisia yhteyspisteitä, ja se on ollut toiminnassa joulukuusta 2016. Ja lisäksi neuvosto on ehdottanut, että Europol olisi yhteyspiste EU:ssa. Ja minä tuen näitä neuvoston päätöksiä ja ehdottaisin, että parlamentti hyväksyy nämä. Kiitos. Okay, thank you, Helga. That's your recommendation. Um... Tämä on teidän suosituksenne. Voinko nyt sitten kysyä varjoesittelijöiltä, haluaako joku heistä käyttää puheenvuoron? Herra Stetina, herra Thomas, ensin, herra, herra Zdehovski ensin ja sitten Stetina. Předající, děkuji vám všem za tuto zprávu. Já si myslím, že boj proti terorismu Kiitoksia. Tässä mietinnössä käsitellään terrorismin ehkäisyä. Se on hyvin monisäinen aihe ja toivon, että tulevaisuudessa emme ajattelisi ainoastaan sitä, kuinka otettaisiin käyttöön esimerkiksi koulutusta ja matkailuun liittyviä seikkoja, niin kuin tässä, vaan käsittelisimme myös enemmän radikalisoitumiskysymyksiä. Jopa voitaisiin ajatella ohjekirjojen julkaisi, sitä, että ohjekirjojen julkaiseminen tai radikalisoivien julkaiseen tekeminen olisi rikos oikeudellisesti rangaistavaa. Meillähän on ollut sellaisia ongelmia, että poliisi on ohittanut kokonaan tällaisen radikalisointiin yllyttämiseen toteamalla, että kyseessä ovat ainoastaan yksilön toteamukset ja eikä sen perusteella ihminen radikalisoituisi, mutta kun tätä katsotaan kokonaisvaltaisemmin, niin kyllähän näemme, että monet näistä ihmisistä todellakin lähtivät Syyriaan nimenomaan sen perusteella, että he kuulivat joitakin joitakin lausuntoja ja saivat vaikutelmia esimerkiksi videoista, joita, joita nämä, nämä vierastaistelijat olivat tehneet, jotka olivat ennen heitä Syyriassa. Meidän on todella tämän asian kanssa nyt kamppailtava. Ja toinen asia koskee terrorismin rahoitusta, ei ainoastaan klassista rahoitusta, vaan myös kryptovaluutan kanssa rahoitusta. Meillä oli tilaisuus, jossa kuulimme Tsekin eh, salaiselta palvelulta eh, heidän esittämistään varoituksesta. He kertovat, että meidän olisi todella kiinnitettävä huomiota tähän asiaan, kryptovaluuttaan. Tämä ei ole mikään yksittäinen tapaus, jossa rahoitusta on kerätty kryptovaluuttassa, bitcoinilla tai muun tyyppisellä valuutalla ja näin on rahoitettu terroristien matkakustannuksia. Tämänkin asian halusin tässä mainittu, mainita. Muilta osin olen tyytyväinen tähän mietintöön ja halusin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Uskon, että tämä oli varmaankin paras mahdollinen vastaus EUn kansalaisten toiveeseen siirtyä sanoista tekoihin ja ryhtyä todella torimaan terrorismia sinä sopiko tämän ensin ova Komensin ensin tasapainon vuoksi? Sopiko? No niin, Anna, ole hyvä. Minä puhuisin ensin Katarina Kinnitsin puolesta, joka minun ryhmäni esitteli, ja hän ei voi olla tänään paikalla. Ja hän pyysi minua lukemaan hänen kommenttinsa. Hän kiittää Helga Stevensia tämän äh, mietinnön laatimisesta ja, ja pyytää anteeksi sitä, että on valitettavasti tänään estynyt. On tärkeää, että terrorismi on luonteeltaan rajat ylittävää toimintaa, mikä edellyttää kansainvälistä yhteistoimintaa, koska yksikään maa ei voi torjua terrorismia yksin. Direktiivin hyväksyminen vie, luo pohjaa tälle toiminnalle unionin tasolla ja kansainvälisellä tasolla, mikä on tärkeää, että voidaan estää radikalismia ja ääriliikkeitä. Se, että on yhteinen määritelmä terrorismille ja siihen liittyville rikoksille, ja eh, että torjutaan yhteydessä liittyvää uhkaa, joka liittyy ulkomaisiin terroritaistelijoihin tärkeää, jotta voidaan vahvistaa EU-tason toimintaa terrorismia vastaan ja reagoida uhkiin. Tästä syystä voidaan katsoa, että tämä on ratkaiseva askel aikaan vahvaa kansainvälistä yhteistyötä. Tämä oli siis kommentti eh, kollega Konitsiltä. Ja sitten vielä oma kommenttini. Ja se on, että on ehdottamassa sitä mieltä, että tämä on oikea päätös, että tästä Europolista tulee keskeinen tekijä tässä vahvistossa yhteistyössä. Me olemme tätä yhteistyötä vaatineet toistuvasti jäsenvaltiolta ja tämä yhteistyö on hyvin tärkeää. Ajatellen myöskin kolmansia osapuolia, kolmansia valtioita EUn ulkopuolella, mutta emme saisi myöskään löydä laimin siis ulkoisen toimintaan merkitystä, koska usein niiden kautta on laittavissa selville tarina, joka liittyy rekrytointiin, joka koskee terrorismia. Mutta ei pidä kävellä siihen loukkuun, että pidetään terrorismina kaikkea, mikä liittyy kolmansiin valtoihin. Silloin kun olen tekemisissä totalitarististen valtioiden kanssa, jotka käyttävät terrorismia tekosyynä mille tahansa. Haluaisin muistuttaa siitä, että esimerkiksi herra Nelson ää, äh, aikanaan leimattiin terroristiksi. Hän ei ollut terroristi, hän oli todellinen vapaustaistelija, joten tässä mielessä voin vain sanoa, että olisin äh, erittäin varovainen luovuttaakseni ketään, niin kuin Tsekin tasavalta teki Turkille sillä perusteella, että häntä syytetään terrorismista. Tämän saimme lukea uutisista. Herra Salih Muslim, joka on ollut kunnioitettu syyrialainen johtaja, joka on taistellut pahinta terrorismia vastaan, nimittäin Daeshia vastaan. Ja on ollut päättäväinen taistelussaan Daeshia vastaan. Hänet on leimattu terroristiksi, mikä on pöyristyttävää, ja tämä tietysti vain palvelee diktatorista lähestymistapaa, joka kasvaa, niin kuin näemme Turkissa, jossa rikotaan perusnormia, joita olettaisimme Turkin noudattamaan, kun se on ehdokas valtio. Sama voisi sanoa myöskin Georgiasta. Turki on pyrkinyt saada luovutettavaksi terrorismin perusteella herra Saapukin, sama myöskin Etiopian tapaus, jossa brittiläinen Etiopian kansalainen on siepattu ja laittu vankilaan sillä verukkeella, että häntä pidetään terroristina. Me emme voi hyväksyä tätä. Tätä käsittää eivät saa käyttää itse asiassa terroristiset hallinnot. Herra Stetina. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää Anaa. Minua hävettää se, että poliisi pidätti tämän aktivistin muslimin pari päivää sitten. Hän ei ole terroristi. Hän on kurditaistelija ja hän on taistellut ISISiä vastaan. Eli se, mitä poliisimme teki, oli aivan väärin. Ja sitten haluaisin kiittää tästä mietintöluonnoksesta. Meillä pitää olla yhteistyötä, kun torjumme terrorismiin liittyviä jatkuvia uhkia. Meidän on vahvistettava ponnisteluita sekä Euroopassa että globaalisti, jotta voimme torjua terrorismia kaikissa sen muodoissaan. Vastuumme on taata kaikkien kansalaisten turvallisuus ja meidän pitää olla mukana tässä yleissopimuksessa ja sen lisäpöytäkirjassa. Tällä tavalla voimme parantaa yhteistyötä, ei pelkästään tietojenvaihdon alalla, vaan myöskin ennaltaehkäisyn ja uhrien suojelemisen alalla. Yhdessä meidän täytyy kunnolla vastata vierastaistelijoiden aiheuttamiin uhkiin, ja lisäpöytäkirja on tarpeellinen ja yleissopimus ja tämä lisäpöytäkirja ovat meille tarpeen. Ja viime vuosina eu on edistytty turvallisuusunionin osalta, mutta meidän täytyy vielä jatkuvasti arvioida kaikkia uhkia. Meidän pitää olla ajan tasalla näiden riskien osalta ja samalla meidän täytyy ennaltaehkäistä niitä. Kiitos. Kiitos, herra Stettina. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron, jos ei äh, aivan pikaisesti äh, samoissa? Ah, ah, please, can you, can you... Anna, voisitko auttaa minua? Sekoitat nyt kaksi asiaa. Todellakin Turkin hallitus teki tämän pyynnön ja hänet pantiin vankilaan tästä pyynnöstä. Minun maassani kukaan ei sanonut, että hänet lähetettäisiin Turkkiin. En voi puhua Tsekin sisäministeriin ja hallituksen puolesta, mutta uskon, että me emme käyttäneet oikeutta, me lähettäneet häntä Turkkiin, koska koska mun, tässä oli paljon paineita Yhdysvalloista, Saksalta, monelta mailta. Mutta olen kyllä yhtä mieltä kanssa se täysin. Ei tätä terrorismi lainsäädäntöä voida käyttää siihen, että opposition edustajia viedään vankilaan tai kuljetetaan epädemokraattisiin maihin. Kiitos, että tästä keskusteltiin hyvin kunnioitavaan sävyyn, mistä oli paljon apua. Nyt äh, on joitakin asioita, jotka liittyvät toimivaltaan, jotka täytyy keskustella oikeusyksikön kanssa. Otetaan oikeusyksikkö teiltä ensin kommentit. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan parlamentin oikeuden yksikkö tietää, mikä on muiden toimielinten kanta komissiossa ja neuvostossa – kun ajatellaan toimivaltuuksia liittyen näihin kahteen sopimukseen, eli yleisopimukseen ja lisäpöytäkirjaan. Ja täytyy myöskin sanoa, että meiltä ei pyydetty mitään oikeudellista lausuntoa, eli voin vain antaa muutaman alustavan kommentin. EU on hyväksytty toimia, jotka liittyvät terrorismiin ja terrorismin torjuntaan. Meillä on erinäisiä toimia komission ehdotuksessa, jotka liittyvät juuri näihin sopimuksiin. Eli viimeisin ja hyvin tärkeä on tämä direktiivi vuodelta 2017, joka liittyy terrorismiin. Ja monet säädökset direktiivistä kattavat yleissopimuksen eli lisäpöytäkirjan kattamia aloja. Ja sitten seutusopimuksen äh, kohdan 3.2 osalta EUlla on yksinomainen toimivalta, mitä tulee kansainvälisiin sopimuksiin, ja se saattaa vaikuttaa näihin soveltamisaloihin. Ja tässä täytyy sanoa, että alustavasti vaikuttaa siltä, että tässä on valtavasti päällekkäisyyttä lisäpöytäkirjan, yleisopimuksen ja EU-sääntöjen osalta. Eli alustavasti sanoisimme, että EUlla on yksinomainen toimivalta, mitä tulee tämän lisäpöytäkirjan ja yleisopimuksen allekirjoittamiseen, ja näin todettiin myöskin komission tekstissä. Ja tässä oli lyhyesti se, mitä halusin sanoa. Ja tietysti, jos valiokunta haluaa kattavamman ja syvällisemmän analyysin kysymyksestä, niin me olemme valmiita siihen. Kiitos. Katsotaanpa sitten, mitä asittelija ajattelee asiasta. Vielä komissiolta pikainen kommentti. Um, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä todellakin sain ohjeet komissiolta toisaalta sanoa, että ehdotus on hyvä, että pidämme tärkeänä sitä, että tämä talo hyväksyy kahdenvälinen käyttöönoton, mutta myöskin korostaa merkitystä, jota komissio pitää osoittaa sille, että parlamentin oikeuksien jälkeen voin äh, äh, luovuttaa, kun tästä nyt ovat ne perustelut, joita haluaisimme esittää, jotka nyt sitten otti esille parlamentin oikeusyksikkö ja komissio on samaa mieltä näistä perustelusta ja edelleenkin vahvistaa toista oikeutensa, pitää yllä oikeutta ryhtyä asianmukaiseen toimintaan tämän osalta, mutta tämä kuitenkaan ei saisi unohtaa, saada aikaan sitä, että unohtaisimme sen, miten tärkeää on, että nämä kaksi välinettä saadaan käyttöön ja että me pidämme suuresti arvossa parlamentin ponnisteluja tähän suuntaan ja että esitteli Helga Stevenson omistautunut asialle. Ja nyt vielä neuvostolta lyhyt kommentti. Yeah, thank you, Chair, for, for giving me the floor. Kiitoksia puheenjohtaja neuvostolla oli sama lähestymistapa kuin muissakin päätöksissä, kun se on allekirjoittanut terrorismin vastaisia pöytäkirjoja ja lisäpöytäkirjoja. On päätetty, että mitään merkittäviä muutoksia tilanteeseen ei ole tuon jälkeen tullut, joka edellyttäisi lähestymistavan muuttamista. Ja näin ollen Tosiaankin neuvoston äh, päätös luonnos äh, varmisti johdonmukaisen linjan sen sanamuodon kanssa, mikä neuvoston päätöksessä oli aikaisemmin. Tämän vaan halusin tässä todeta. Okei. Okay, um... Ähm. No niin. Monika, haluaisitko vielä lisätä jotakin? Huomaa, että tulisi hiukan myöhässä keskustelu käynnissä. Oli hyvä, meillä on kyllä aikaa. Kiitos puheenjohtaja. Halusin vain todeta, että sisällöt, jotka ovat sekä lisäpöytäkirjassa että itse yleissopimuksessa, jotka liittyvät tähän Euroopan neuvoston yleissopimukseen, itse asiassa on hyväksytty täysin meidän hyväksymässämme direktiivissä – jotka liittyvät värväykseen, julkiseen vaatimukseen, terroristisen rikoksen tekemiseen, terroristisiin tarkoituksiin tapahtuvassa kouluttumisessa ja myöskin selvitysvelvoitteesta ja myöskin kysymyksistä, jotka liittyvät terroristiseen propagandaan ja vastaavaan. Joten itse asiassa me olemme hyvin syvällisesti käsitelleet tätä asiaa. Ja se, mitä tässä nyt Euroopan neuvoston puitteissa on tehty, on, ajattelen tekstiä, on meillä terrorismidirektiivin puitteissa jo täysin katettu. Okay, thank you, thank you for that. Kiitos. Ja. ja nyt. Mikrofoni oli päällä, Monika. Niin, nyt esittelijä saa siellä puheenvuoron keskustelun päätteeksi. I do thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos kollegat. Erityisesti haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja muita kollegoita, jotka ovat olleet mukana tässä työssä. Ja tämä koskee myös oikeudellista yksikköä ja muita tahoja, jotka ovat olleet tässä mukana. Tämä keskustelu, jota haluaisin keskustella tästä vielä varjoisteiden kanssa ennen kuin äänestämme. Kiitos. Helga, Kiitos Helga ja kiitos kollegat osallistumista keskusteluun määräaika tarkistuksille, joka on pelkästään, voi olla aikaisintaan 7. maaliskuuta ja kiitoksia. Hyvät kollegat, nyt siirrymme kohtaan 7.14 käsittelemme uusia ö, psykoaktiivisia aineita, mutta olen saanut kuulla, että esittelijä ei ole paikallinen kello 18. Olemme soittaneet hänelle pyytäneet että tulemaan aikaisemmin, mutta hän ei pysty olemaan paikallinen kello 18, joten kohdasta 7, 7.14 mm, pidämme ennen ta- tauon ennen kuin käynnistämme käsittelyn. Olen pahoillani, nyt on myöhäinen maanantai-ilta. Siis kohdat 7.14. Tämä ei ole varmaankaan ihan teellistä jäsenille, jotka ovat tulleet tänne, eikä henkilöstölle ja kovia, kovasti työtäkeville jäsenille ja henkilöstölle, mutta jos pitäisi pitäisimme tauon kello 18 saakka, te, jotka äh, intohimoisesti olette kiinnostuneita psykoisista aineista, te varmaan tiedä. Äh, Rova Metsolalta. Niin mitä voitaisiin kestellä äh, etukäteen, mahdollisesti etukäteen kanssa puoleen kannen, kun hän tulee. Käydä ennakkokeskustelun. Tämä olisi varmaankin ennen näkemätöntä. Olen hiukan huolissani, jos tällä tavalla toimitaan tämä voisi olla ennakkotapaus, joka olisi huolestuttava parlamentin kannalta. E, keskustelu on edeltävä keskustelu, mutta ehkä voisimme yrittää sitä. Sitten on kohta 15, joka on tämä Sepol-kohta. 1800 for the... Kello 18. Te, teistä, jotka ovat voi odottaa, en syytä teitä siitä, jos poistutte, mutta enää kyllä odottamaan. Is there quorum? We'll check the quorum. Don't all leave at once. Thank you. Älkää kaikki lähtikö samalla kertaa. Vielä kymmenen minuuttia. Maita, you're here. Colleagues, the rapporteur is here, so the... Esittelijä onkin jo paikalla. Jotka, te, jotka olitte riittävän kärsivällisiä, odotitte. Teidän kärsivällisyytenne on palkittu. Esittelijä on paikalla. Okay, but, but the rapporteur is here. So, um, colleagues, as... Niin kollegat, esittelijä on siis paikalla. Hän varmaankin istuutuu ja hän käy lähestynyt omaa paikkaansa. Ja kohta julistan käynnistettäväksi käsittelyt kohdat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ja 14. Kaikki koskevat psykoaktiivisia aineita, Neuvosto on siis hyväksynyt seitsemästä aineesta päätöksen, jolla ja nyt parlamentin tulisi antaa mielipiteensä tästä konsolidoidusta menettelystä. Yhdistyneistä kansakunnissa on käynnissä menettely, joka sisältää myöskin jotakin näistä aineista, jotka liittyvät siihen, että nämä aineet pitäisi ottaa kansainvälisten puitteissa, jotka koskevat huumeiden valvontaa. Tätä varten olemme pyytäneet paikalle neuvoston valtion ja komissio, mutta komissio on paikalla, neuvosto ei vielä ole paikalla, mikä on sekin ihan hyvä asia. No niin, meillä on siis esittelee paikalla, mikä on kaikkein tärkeintä. Tämä kaikki johdanto tähtäisi siihen, että odottimme sitä, että te olisitte valmis. Olkaa hyvä. Voin yrittää... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kärsivällisyydestä. Maitte, ole hyvä. Sí, bien, eh, voy a informar muy, muy brevemente. Aivan lyhyesti kerron teille nyt tästä asiasta. Ekosokin huumausainetoimikunta ilmoitti, että, että maaliskuussa kokoontuu Viinissä eh, toimikunnan kokous 61 ja tarkoituksena ottaa käyttöön otalistalle 12 uutta eh, ainetta näihin vanhoihin listaan. Tämä on hyvin tekninen asia ja tämän perua on, eh, pohjana on WHO on antama suositus YK on pääsihteerille 8. joulukuuta 2017, eli sitä on hyvin vähän aikaa. Eli ja tässä suositeltiin, että 12 uutta ainetta listattaisiin näihin huumausaineen yleissopimukseen ja psykotrooppisia aineita koskevaan ylinsopimukseen. Näin ollen nyt maaliskuussa jäsenvaltiot voivat äänestää tästä päätöksestä. Olemme sitä mieltä, että ja, ja valtioiden on siis esitettävä yhtenäinen kanta eurooppalaisena edustajina tässä toimikunnassa, koska EUlla itsellään ei ole tällaista valtaa. Tämän aloitteen johdosta parlamentti ja neuvosto ehdottaa, että otettaisiin seitsemän uutta psykoaktiivista ainetta Euroopan laajuisen valvonnan alaisiksi. Neuvosto esitti täytäntöpanon päätösehdotuksen, joka koski näitä seitsemää uutta psykoaktiivista ainetta. Libe-valiokuntana haluaisimme hyväksyä tämän ehdotuksen. Ja tästä olemme antaneet seitsemän mietintöluonnosta yhden kutakin ainetta varten. Euroopan laajuiset valvontatoimenpiteet näille äänille on myönteinen asia. Esittelijänä olen tätä mieltä. Kuten muidenkin psykoaktiivisten aineiden kanssa menneisyydessä on tehty tässäkin kaikkein tehokkain eh, tapa toimia, jotta tämä voitaisiin nopeasti hyväksyä, eh, koskisi sitä, että eh, asian ei tehtäisi tarkistuksia. Pyydän varjoesittelijöiltä tukea, jotta voisimme mahdollisimman nopeasti edetä tässä asiassa ja äänestää Libe-valiokunnassa niin, että täysistunnossa voisimme hyväksyä tämän paketin mahdollisimman pian. Tiedoksenne vielä voin kertoa, että vuonna 2015 havaittiin 98 uutta psykoaktiivista ainetta ja 2016 näitä oli vielä enemmän. Mitä pikemmin voimme vakauttaa tilanteen, jota mukana nämä uudet aineet, sitä parempi se olisi kansanterveydelle. Kiitoksia. Thank you very much, Maite. Kiitos, Maite. Se oli hyvin kattava raportti niille kollegoille, jotka eivät ole seuranneet lähemmin tätä asiaa. Sen siis pyysit käsittääkseni sitä, että ei olisi tarkistuksia lainkaan, jos mahdollista. En näe täällä varjoesittelyitä, mutta haluaako joku kollega tämä puheenvuoron varjoistelijan puolesta? Roberta, sinä siis odotit tästä syystä. Jos sinä siis puhut EBPn varistelijan puolesta, ole hyvä. Kiitos. Puhun järjestelijämme puolesta, joka tällä kertaa osallistuu tietokerron matkaan äh, Libanonissa. Hän haluaisi kiittää esittelijää kaikista esityksistä. Mitä tulee niin seitsemään päätöksen, jonka neuvosto on tehnyt näiden uusien psykoaktiivisten aineiden – saatavuus Euroopan unionissa, jotkut niistä ovat heroinin kaltaisia, on jo johtanut 169 eh, ihmisen, 96 ihmisen kuolemaan. Riskit EMCDDn eh, e tieteellisen komitean mukaan ovat hyvin selkeitä. Niissä on eh, hengenvaarallinen toksisuus näissä psykoaktiivisissa aineissa. Jotkin raportit myöskin viittavat siihen, että järjestäytynyt rikollisuus on mukana näillä huumeilla käytävässä kaupassa varjostelija EPP-ryhmä tukee täysin esityksiä, joilla vahvistetaan valvontatoimia kautta ja tarvitaan yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken tässä kysymyksessä. Kiitos. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron kuin ryhmän puolesta? Voinko sitten vain... Tiedän, että puheenjohtajavaltio ja komissio ovat paikalla. Onko A. Helga, halusitko sinä käy... esittää puheenvuoron, anteeksi, Rova Stevens. Hartelijk bedankt, voorzitter. Um, ik wil heel graag de rapporteur... Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin aluksi kiittää esittelijää tästä erinomaisesta työstä näiden eri mietintöjen parissa. Voin tukea tätä täysin. Kysymys on hyvin teknisestä asiasta ja siksi toivoisinkin, että mahdollisimman pikaisesti vetäisin asiankäsittelypäätöksen eikä tehtäisi tarkistuksia. Toivon, kollegat eivät tee tarkistuksia, jotta saamme tämän mahdollisimman pikaisesti käsiteltyä. Kiitoksia. Ja sitten puheenjohtajavaltiolta puheenvuoro. Good afternoon. Oikein hyvää iltapäivää ja kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyesti kertoisin teille neuvoston työstä koskien sitä, kuinka EU ja jäsenvaltiot osallistuvat tähän tulevaan huumausaineen toimikunnan Viinin kokouksen maaliskuussa. Tästä vastaan horisontaalinen huumetyöryhmä, joka, tai komitea, joka on jo tammi-helmikuussa käsitellyt asiaa ja valmistelee parhaillaan kolmatta kokoustaan ensimmäinen maaliskuuta. Mitä tulee tähän osallistumiseen tähän päätökseen, niin komissio teki tammikuussa eh- ehdotuksen komissio, neuvoston päätökseksi ja kannaksi, joka koskisi Euroopan unionin kantaa tässä huumausainetoimikunnan ensimmäisessä istunnossa – joka koskee aineiden listaamista, joka on vuoden 1961 huomausaineet yleissopimuksen sellaisena, kun se on muutettuna vuoden 1972 pöytäkirjalla, ja psykotrooppisia aineita koskevan YK on vuoden 1971 yleissopimuksen mukaisesti. Tarkoitus taikka ehdotus perustuu WHOn suosituksiin ja YK pääsi Koreperin pyyntöön viime vuoden joulukuulta niiltä, että 12 uutta ainetta lisättäisiin YK yleissopimuksiin. Neuvosto tuki tarvetta vahvistaa unionin kanta CND eli tässä huumausainetoimikunnassa. Tämä on tärkeää, koska päätös, joka koskee 12 uuden aineen lisäämistä ja listaamista näihin yleissopimuksiin vaikuttaa suoraan EUn huumelainsäädäntöön. Samanaikaisesti se mahdollistaa jäsenvaltioiden puhuvan aiheesta Viinissä. Helmikuussa komiteassa päästiin yhteisymmärrykseen ehdotuksesta, joka virallisesti hyväksytään sisä- ja oikeusasioiden neuvoston kokouksessa 8.9. maaliskuuta. Mitä vielä tulee tähän 60. ensimmäisen istuntoon, horisontaalinen Humer-komitea hyväksyi Suomen valmistelevan luonnoksen, joka on valmisteltu EUn päätöslauselmaksi huumausainetoimikunnan koko, kokousta varten. Tarkoituksena on tukea huumeita analysoivien laboratorioiden työtä aikatauluttamalla päätökset myös CND kanssa – CND tekee yhä enemmän tällaisia päätöksiä. Se osoittaa, kuinka tärkeää on tukea laboratorioita niiden työssään. Näin ollen päätöslauselmassa vedotaan jäsenvaltioihin, jotta ne vahvistaisivat kansallisia laboratorioitaan ja ponnistelisivat ne sen eteen, että voisi, voitaisiin eh, tehokkaasti vaihtaa oikeuslääketieteellistä laboratoriotietoa koskien jo listattuja aineita mukaan lukien erityyppiset trendit ja niiden analysointi. Huumausainetoimikunta ja komission puheenjohtajista kesken on, on varmistamassa Euroopan laajuisen huumeita koskevan tapahtuman huumausainetoimikunnan kokoontuminen on hyvä mahdollisuus tavata kahdenkeskisesti EUn ja EUn jäsenvaltioiden välillä. mukainen huumevuoropuhelu myös siellä jatkuu samoin kuin Yhdysvaltojen, Venäjän ja muiden YK jäsenvaltioiden kanssa näistä asioista keskustelu. Kiitoksia. Kiitos herra Saiko. Nyt komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on aika tekninen kysymys, joten en mene yksityiskohtiin, mutta kaksi nopeaa asiaa. Ensinnäkin, kuten kuulimme, nämä aineet ovat hyvin voimakkaita ja vaarallisia, ja siksi on tärkeää, että me toimimme nopeasti ja että saamme ne hallintaan. Ja siksi haluaisin kiittää esittelijää ja valiokuntaa siitä, että tähän asiaan on puututtu ja on toimittu sen suhteen nopeasti. Ja Toinen asia ehkä pieni selitys siitä, miksi me ehdotamme, että valvotaan Euroopan tasolla näitä seitsemän ainetta, kun meillä on saman aikaan kansainvälistä valvontaa. Komission ehdotushan pohjautuu riskiarviointiin, jonka EMCDD teki, ja sel- on selkeästi todettu, että kun riskiarviointi on tehty, komission täytyy tehdä ehdotus tai ainakin selittää, miksi ehdotusta ei tehdä. Mutta kun katsotaan riskiarviointia, niin komissiolle oli selvää, että meidän piti ehdottaa jotain. Toisaalta toiminta kansainvälisellä tasolla ei ollut edennyt syyskuussa, kun oli tämä riskiarviointi, niin ei ollut selvyyttä siitä, mitkä aineet otetaan valvontaan tai ehdotetaan otettavaksi valvonnan alaiseksi kansainvälisellä tasolla. Ja tälläkään hetkellä emme tiedä, miten tästä sitten äänestetään maaliskuussa, eli me katsomme, että meidän täytyy nyt edetä. Me jatkamme työtä näiden seitsemän aineen osalta samanaikaisesti, kun toimitaan kansainvälisellä tasolla. Kiitos. Kiitos. Ja nyt vielä esittelijältä loppupuheenvuoro. Kiitoksia kaikille. Varmasti kaikki olemme tietoisia siitä, kuinka tärkeää on, että nämä asiat hoidetaan nyt mahdollisimman nopeasti. Toivon, että todella ripeästi ja tehokkaasti päästään tästä eteenpäin. Kiitoksia kaikille. Thank you very much. Kiitos esittelijälle ja kaikille kollegoille, jotka käytivät puheenvuoron tästä asiasta. Tähän päättyy sitten iltapäivän kokous ja huomenna aloitamme Sepolia koskevalla kohdalla sihteeri ilmoitti minulle, että huomenna on lakko. Olkaa tietoisia siitä, en tiedä mitä se merkitsee. On aika kylmäkin. Um, you're not striking, but, but... Siis niin, niin te ette ole lakossa, mutta Bryssel on lakossa. En tiedä mitä se merkitsee. Luultavasti sitä, että aloitetaan aikaisemmin, mutta Käsittääkseni huomenna on yleislakko. Olkaa tietoisia asiasta, kun matkaatte tänne. No niin, kollegat, kiitos kärsivällistä nyt iltapäivällä. Ja kiitos siitä, että saimme työt hoidettua huomiseen.